mietintö. Kyse on maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta. Ensimmäiseksi saa esittelijäpuheenvuoron puheenvuoron herra Dias Demera. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä komission jäsen. Aluksi haluan kiittää kollegoita Guillaume, Josef, Keller ja Tavares heidän antamastaan tuesta tälle mietinnölle. He myös paransivat sitä. Haluaisin nyt kiinnittää neuvoston ja komission huomiota terminologiaan. Olisi parempi puhua sääntöjenvastaisesta maahanmuutosta, koska kaikki nykyiset lainsäädännöt puhuvat laittomasta maahanmuutosta. Joissakin jäsenvaltioissa laiton maahanmuutto on rikos. Ja Tällä on tietyt juridiset vaikutukset. Joissakin järjestelmissä laiton maassaolo tai salainen maassaolo ei edes ole rikollista, joten meidän ei pidä kriminalisoida tällaista toimintaa yleisellä tasolla. Siksipä tämän mietinnön perusteissa pyydetään toimielimiä tarkastelemaan uudelleen tätä terminologiaa ja siinä korostetaan, kuinka tärkeää on määritellä laittoman maahanmuuton käsitettä uudelleen ja pohtia sitä. 3774004 2004 oli se asiakirja, joka aiheutti tämän. Ja maahanmuutto tai muun viranomaisen tehtävänä on luoda yhteyksiä vastaanottavaan maahan, jotta voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan, palauttaa laittomat maahanmuuttajat. Ja asetuksen täytäntöönpanon jälkeen on luotu Frontex-virasto, jonka tehtävänä on nimenomaan koordinoida tätä toimintaa jäsenvaltioiden välillä, auttaa jäsenmaita kansallisten rajaviranomaisten koordinoinnissa, seurata tilanteen kehittymistä tutkimuksen saralla, ja auttaa jäsenmaita sellaisissa tilanteissa, joissa tarvitaan sekä teknistä että operatiivista apua ulkorajoilla, kuten myös antaa tarvittava tuki yhteisten palautusoperaatioiden järjestämiseen. On aivan selvää, että Frontexin tärkeää tehtävää voitaisiin toteuttaa tehokkaamminkin, jos pystyttäisiin käyttämään hyväksi niitä kokemuksia ja joita maahanmuuton yhteys henkilöillä on. Sitä paitsi Frontexilla ei ole EUn alueen ulkopuolella minkäänlaisia edustustoja. Siksi tämä asetus nimenomaan haluaa hyödyntää näiden maahanmuuttoviranomaisten kokemuksia niin, että Frontex hyötyisi niistä. Ja tätähän ei alkuperäisessä asetuksessa ollut. Sitä paitsi asetuksessa myös ehdotetaan, että nämä yhteyshenkilöt saisivat käyttöönsä kaiken Frontexin käytössä olevan tiedon, ulkorajojen tietojärjestelmän tiedot ja myös järjestettäisiin mekanismi, jotta voidaan viranomaisverkostoa vahvistaa ja jakaa tehtävät tehokkaasti. Tämän ehdotuksen oikeusperusta on artikloissa 633 b ja 66 perussopimuksen artiklat siis. Arvoisa rouva puhemies, tulen sitten toisella kierroksella vielä esittämään muita pohdintoja. Kiitos. Kiitoksia. Komission nimissä puhuu komission jäsen Malmström, olkaa. Kiitoksia kovasti puhemies, kovasti kiitoksia Libe-valiokunnalle varsinkin esittelijälle, herra Diaz de varjoesittelyillekin teidän tekemästänne työstä tässä tärkeässä aiheessa. Olen kiitollinen sopimuksesta, joka neuvoston kanssa saatiin aikaan. Tarkistukset antavat mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön yhteissubsidiarien ja Frontexin kesken ja näin tiedonvaihto kohenee kun meillä on turvallinen verkko tätä varten ja neuvosto ja parlamentti saavat tiedot myös toimista näissä verkostoissa. Tämän lisäksi olen tyytyväinen siihen, että tarkistusten myötä, jota parlamentti siis on esittänyt, ihmisoikeuslähtökohta toteutuu, kun raportointia toteutetaan laittoman maahan maassa oleskelun yhteydessä. Olen täysin samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että pitäisi käyttää mukainen maahanmuutto. 79 artiklassa perusopimus viittaa laittomaan, siksi itse käytän termiä irregular, epäsäännönmukainen. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Kiitos tarkistusten, joita te olette esittäneet sääntelypuitteisiin ja Tukholman ohjelman mukaisesti yhteishenkilöverkosto parantaa myös parempaa ymmärrystä syistä maahanmuutossa niin, että ilmiöihin voidaan puuttua kunnolla. Minä toivon, että huomenna hyväksytte tämän tarkistetun asetuksen ja se hyväksytään viivytyksettä. Näin me voimme tehokkaammin käyttää tätä tärkeää yhteistyövälinettä maahanmuuton hallinnassa. Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Dank. Kiitoksia oikein paljon. Sitten ryhmien edustajat. Ensimmäinen puhuja on herra Koelju. Hän edustaa EPPtä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä parlamentissa me haluamme aina tukea niitä ajatuksia, jotka, joiden pohjalta voidaan hallita siirtolaisvirtoja mitä parhaiten ja erityisesti tehdä ero tämän laittoman ja laillisen maahanmuuton välille. Tämä Lias Demeran teksti on oikein hyvä ja dynaaminen. Tässä on puhuttu vuoden 2004 direktiivistä ja siirtolaisvirroista ja verkoista riittävien järjestelmien luomiseksi, jotta tämä hyvin merkittävä yhteistyöväline voisi tulla sovelletuksi ja voisi myös Frontexin työtä tukea. Tässä kyse on 130 valtiosta ja yhteyshenkilöistä, tiiviistä yhteis- yhteistyöstä näiden vastaanottavien valtioiden ja lähtövaltioiden kanssa laillisen maahanmuuton hallinnoimiseksi tämä yhteistyö on äärettömän merkittävää, sillä virasto toimii juuri näiden yhteyshenkilöiden tietojen, antamien tietojen pohjalta ja arvioi erilaisia vaaroja ja riskejä ja yrittää vahvistaa yhteistyötä kolmansien valtioiden ja unionin jäsenvaltioiden välillä. Nämä tiedot välitetään sitten Iconetin kautta, eli tämän koordinoidun turvatun verkon kautta jäsenvaltioille ja tuon, tuosta verkosta tuon verkon kautta voidaan käyttää myös varoja ulkorajakysymyksiin. Diaz de Mera on esittänyt tekstissään kysymyksen siitä ja ihmettelee tuolla juuri nytkin, minkä takia en häntä onnittele tästä työstä. Hänen työnsä on aivan mainiota, erityisesti siitä syystä, että hän on ponnistellut saamaan ensimmäisen lukukerran erittäin hyvän tekstin aikaan. Sitten sosiaalisten ryhmän puolesta Moraes, edustaja Moraes, yksi minuutti. Kiitos. Nyt kun saan puhua SD-ryhmän puolesta ja varjosittelen Gionin puolesta haluaisin kiittää herra esittelijää Diaz Merea niin, että hän aktiivisesti kuunnellut kaikkia varjoesittelijöitä. perinteisen tapaan näin neuvottelut etenivät hyvin neuvoston kanssa. Kun komission esitys oli enemmänkin tekninen muutoksiltaan, tämä mietintö mielestäni auttaa paremmin ymmärtämään myös monimutkaisuutta ja laajuutta yhteishenkilöverkoston toiminnassa. Todellakin tämä on aika hämärää toimintaa ja mutkikasta. Siksi on aivan välttämätöntä, että avoimuuden nimissä ja tiedon vaihdon kohentamiseksi myös parlamentin ja UNCHR tai myös turvapaikkaa yhteishenkilön kanssa voidaan vaihtaa tietoja. Siksi siihen tarvitaan myös ihmisoikeusulottuvuus ilon pohjalta, kuten komission jäsen totesi, että tuskin kannattaa edes muistuttaa siitä, että kun ajatellaan e, hyvin erilaista maahanmuuttovirtoja, niin voi olla, että on useita huolia lähtömaissakin, ajatellen perusoikeuksiakin, varsinkin jos ajatellaan yksilöiden oikeuksia lähteä maasta, omastakin maasta, ja turvapaikkahakijoiden oikeus saada suojaa vainolta. Lopuksi vielä keskustelusta termeistä. Meillä on perusteluosassa myös hyvä kompromissi, ja se on aivan loputon keskustelu ollut ja lopuksi kiitos Vias Dias Voimme täysin tukea hänen mietintöään. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän puolesta herra Ilchev. Kaksi minuuttia, olkaa. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към тези, които оценяват. Kiitokset, puhemies. Minä haluaisin yhtyä siihen kuoroon, jotka ylistivät Diasmerea tästä työstä. Hän on tuonut keskusteluun hyvin monimutkaisia asioita ja pyrkinyt löytämään sellaisia välitysratkaisuja, jotka kovasti meitä ilahduttavat tässä kokouksessa. Minä edustan Aldea ja haluaisin huomauttaa, että tämä tulos on mitä parhain ja siinä ihmisoikeudet saadaan tähän maahanmuuttovirtakysymykseen linkitettyä. Ihmisoikeusasioissa me voimme taata tällaisen humanistisen ja aivan oikean, oikeudenmukaisen mm, muodon tehdä töitä mm, yhteyshenkilöiden kautta Frontexin piirissä. Tässä saadaan myös yhteyshenkilöiden ja Frontexin työntekijöiden välille selvä yhteistyön rakenne ja näin me voimme saada paljon enemmän tietotaitoa palvelemaan maahanmuuttovirtojen parissa työskenteleviä henkilöitä kaikissa jäsenvaltioissa. Tehokasta hallinnointia me tarvitsemme siitä syystä, että nämä maahanmuuttovirrat jatkuvasti vain lisääntyvät. Kiitoksia. Teillä oli kaksi minuuttia. Olen pahoillani, keskeytin teidät liian aikaisin. Tässä oli pieni tulkkäännösongelma. Toivon, että saitte sanotuksi kaiken, mitä halusitte ja kiitoksia. Seuraavaksi yhden minuutin puheenvuoro. Se on Rouva Kellerin puheenvuoro vihreiden ryhmän puolesta. Kiitoksia. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää herra Dias de Mera hänen tärkeästä työstään. Maahanmuuttoyhteyshenkilön ei pitäisi vain olla tällainen palautusten helpottaja, vaan hänen tulisi myös seurata ihmisoikeustilannetta vastaanottajamaissa erittäin tarkasti, myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilannetta. Olen hyvin iloinen siitä, että tässä mainitaan, mietinnössä mainitaan monta kertaa ihmisoikeusaspektit, sellaiset, jotka alkuperäisestä ehdotuksesta täysin puuttuvat, ja olen myös hyvin iloinen siitä, että olette onnistuneet antamaan Euroopan parlamentille merkittävämmän roolin, koska se on ainoa suoraan vaaleilla valittu toimielin EUn tasolla nyt kun Lissabonin sopimusta sovelletaan, vaikka kaikki eivät ole tätä vielä huomanneetkaan. Haluan onnitella teitä tästä hienosta työstä. Huomenna me varmasti sitten tulemme kannattamaan kompromissia, jonka onnistutte neuvottelemaan. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi EFD, anteeksi, GUE-ryhmän puolesta herra Tavares, e, puolitoista minuuttia. En primer lugar, Kiitos puhemies. Ensiksi minä haluaisin kiittää herra Dias Venera hänen erinomaisesta yhteistyöhengestään ja vuoropuheluun tarjoamismahdollisuudestaan ja erity, erityisesti näin vaikeassa kysymyksessä ja varsinkin viittauksissa sääntöjen vastaiseen maahanmuuttoon tai laittomaan maahanmuuttoon. Esittelijällä on ollut hyvin rakentava lähestymistapa tähän kysymykseen. Ja neuvoston ajatukset ja perustamissopimukset eivät sallineet meidän mennä pidemmälle ja laajempaan määritelmään tähän laittomaan maahanmuuttoon. Minä olen sitä mieltä, että tässä keskustelussa tässä talossa, samoin kuin kaikissa muissa yhteyksissä me ikään kuin maahanmuuttoa haluamme torjua ja estää. Suhtaudumme siihen hyvinkin kielteisesti. Meillä on Schengen ja Frontex ja myös nämä yhteyshenkilöt toteuttamassa tätä työtä. Tämä, tätä verkostoa nyt muokataan kaikki. Tämä tarkoittaa rajojen tehokasta, mutta hyvin torjuvaa valvontaa. Me tiedämme tämän sekä oikeistossa että vasemmistossa. Tämä torjuva vaalipolitiikka ei välttämättä ole millään tavalla e, järkevää. Meidän täytyisi pikemminkin näitä laillisia muotoja kehittää entistä enemmän. Ja, ja asian käsittely tässä mietinnössä on nyt oikea minun mielestäni. Meidän mielestämme tästä asiasta täytyisi ensimmäisellä kerralla pyrkiä äänestämään ja pääsemään. Kiitoksia. Seuraavaksi vapaan ja demok- Euroopan ja demokratian puolesta edustaja Natsal puolitoista minuuttia. Madam President. Rouva puhemies, yksi suverenin valtion totemista on, että voidaan päättää kuka pääsee ja tulee maahan. Meidän maassamme tämä valta on annettu kasvottomalle byrokratialle Brysselissä – ja mikä katastrofi sitä on syntynytkään. Nyt tilanne on se, että meillä on kontrolloimatonta maahanmuuttoa maahamme EU-sta ja palkkoja vedetään alas ja oma väki joutuu pois töistä. Mielestäni tämä yhteys henkilöverkosto pystyy mitään estämään. Meillä on myös oma järjestelmämme maassamme. Australiasta tai Uudesta Seelannista – tulee väkeä, mutta tiettyyn kattoon asti. Jos tulee Latviasta tai Puolasta tai EU-maasta, voi maahamme tulla miten sattuu. Tämä on ihan väärin. Tuskin tämä verkosto auttaa edes laitonta. Entäpä sitten romanin kaltainen maa? Jos antaa kansalaisuuden sadolle tuhansille laittomille maahanmuuttajille, ei tässä pilkata koko järjestelmään. Minä haluan, että poliitikot UKssa itse rajoja valvovat, enkä voi tukea sitä, että täysin vastuuttomasti muut kuin valitut tästä päättävät. Meidän täytyy, emme voi edes tätä vahvistaa, ei sitä ei tarvitse vahvistaa, eikä tarvitsisi, jos jokaisella valtiolla olisi oma mahdollisuutensa valvoa. Siksi vetoan kaikki, kaikkiin, että he hylkäisivät tämän. Kiitoksia. Rouva Morvai haluaa esittää pyynnö, anteeksi, kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Olkaapa hyvä siis. Köszönöm szépen, eh, angol képviselőtársam azokról a nehézségekről beszélt. Kiitoksia. Tässä otettiin esille vaikeudet, joita on työntekijöillä on. Minä itse tulen maasta Unkarista, jossa moni todellakin joutuu tuohon tilanteeseen, että joutuvat menemään esimerkiksi Englantiin sairaanhoitajana esimerkiksi tai lääkärinä. Tai saattaa olla myös muista pätevistä ihmisistä, joilla on ammatillista koulutusta. Unkarissa palkat ovat huonot ja henkilöt, joilla on hyvä koulutus ja ovat päteviä. Siksi minä kysyisinkin teiltä, Mikro. Kiitoksia. Näihin kysymyksiin on 30 sekuntia aikaa, ei enempää olkaa. If, if, if, doctors and dentists... Jos hammaslääkärit ja lääkärit ja semmoiset, sellainen väki haluaa tulla meille tekemään työt ja me tarvitsemme heitä, niin mikä siinä? Mutta nyt on tilanne sellainen, että markkinat ovat täynnä, me voi valvoa, kuka tulee mm, EU-sta meille ja kuka ei tule. Ja tämä on ihan päin prinkkalaa. Ihmiset joutuvat töistä pois. Ajatelpa taksikuski, joka kentälle ajoi. Hän on joutunut töistä puolalaisten rakennustyöntekijöiden takia ja nyt hän ajaa taksia. Ei se voi olla oikein. Herzlichen Dank. Wir gehen jetzt weiter. Kiitoksia. Me menemme nyt puheenjohtajassa eteenpäin. Sitten ryhmien ulkopuoliset puhujat. Herra Kleis, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä zegt dat elk element in de strijd tegen illegale immigratie op... Niin puhemies, on selvää, että kun me tahdomme torjua laitonta maahanmuuttoa, niin olen täysin sitä mieltä, että yhteyshenkilöt voivat tuoda Frontexin tehokkaammaksi ja jos näin käy, niin se on tietysti hyvä asia, mutta haluaisin korostaa sitä, että me emme voi nyt vain jäädä tähän toimielinten väliseen byrokraattiseen pyörittelyyn ja unohtaa kokonaiskuvaa tästä kysymyksestä. Maahanmuuttokysymyshän nimittäin on poliittinen eikä hallinnollinen ja siihen tarvitaan hallin- poliittista tahtoa ratkaisun löytämiseen. On olemassa olemassa sellaisia valtioita, kuten esimerkiksi Belgia, Euroopan unionin sisällä, joiden, jotka korvaavat laittomille siirtolaisille oleskeluluvan. Tämä ei tarkoita ollenkaan minkäänlaista laittoman siirtolaisuuden torjuntaa, vaan pikemminkin sitä rohkaistaan, jos tällaista käytäntöä edelleenkin jatketaan. Me tarvitsemme, ja sitten me tarvitsemme entistä enemmän rahaa Frontexille ja yhteishenkilöitä vielä enemmän. Tämä tällainen luvanmyöntämispolitiikka laittomille vain huonontaa koko järjestelmää, eikä se auta myös laittomien maahanmuuttajien tilannetta. Meidän pitäisi puhua juuri sääntöjen vastaisesta maahanmuutosta. Näin on täällä tekstissä väitetty. Minä en ihan tarkkaan ymmärrä tätä. Vaikuttaisi pikemminkin siltä, että nyt yritetään ratkaista ongelma sillä, että vaihdetaan sen nimi joksikin toiseksi. Tämä ö, ei oikeastaan ole ollenkaan hyvä ajatus. Kyse on laittomasta maahanmuutosta. Kiitos. Sitten muut puhujalista puhujat. Ensin Papa Nikolau, kaksi minuuttia alkaa. Kiitos, κυρία Πρόεδρε. Και μόνο το γεγονός ότι... Kiitoksia puhemies. Pitää paikkansa, että lähes kaikki olemme jo onnitelleet esittelijää tänään. Myös ne, jotka ovat suvaruusittelijöiden olleet, ovat ymmärtäneet, miten vakavassa hengessä työtä tehtiin. Ja totta kai minä haluaisin onnitella kaikkia. Kollegat, keskustelu tänään on erittäin tärkeä, koska se todellakin osoittaa, että nyt Euroopan unionin tasolla me pyrimme jotenkin hallitsemaan maahanmuuttovirtoja, olipa se sitten laillista tai laitonta. On osoittaa käytännössä yhteisvastuun tunnetta jäsenvaltioiden kesken. Kaikessa tässä me pyrimme käyttämään mahdollisimman hyvin käytettävissä olevia välineitä. Meillä on ajatus yhteys henkilön verkostosta, jos siinä jos on mukana 30 maata, eli saamme hyvää tietoa. Meillä on Frontex luotu, hiljattain meillä on myös turvapaikkavirasto perustettu, olemme puhuneet myös vastaanottosopimuksista, ja joka vuosi me pyrimme kohentamaan tilannetta mahdollisimman pitkälle. Olemme nyt tulleet siihen pisteeseen, että voimme ryhtyä yhdistämään näitä välineitä ja katsomaan, miten Frontex voisi tehdä yhteistyötä muiden virastojen kanssa niin, että voidaan käyttää kaikkia nyt olemassa olevia välineitä. Tässä täytyy myös paremmin yhteensovittaa työtä. Se, että tämä on nyt saavutettu, niin voimme myös tehdä tuloksellisemmin työtä. Kukaan ei väitä, että tämä on täysin tyydyttävä vielä, jos ajatellaan esimerkiksi Kreikkaa. Meillä on 90 prosenttia Euroopan unionin laittomista se tulee meidän maamme kautta, mutta tässä on valtavasti mahdollisuuksia. Ja tämä osoittaa, että voimme päästä eteenkin päin. Voimme olla siis toivekkaita hyvinkin pitkälle. Nimittäin välineet ovat olemassa ja hyvällä yhteistyöllä ja yhteisvastuutta osoittamalla voimme myös pidemmällekin päästä. Hyvä komission jäsen, epäilemättä voimme tukea myös komission ponnisteluja niin, että tämä menisi eteenpäin ja voimme tehdä aloitteen tänne tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Möltser, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Frontexin viranomaiset tekevät tärkeää työtä operatiivisessa yhteistyössä jäsenmaiden välillä ja kolmansenkin maiden välillä laittoman maahanmuuton vastaisessa taistelussa. Tämä on tunnettua, mutta erityisesti transitmaissa tätä pitäisi erityisen tehokkaasti harjoittaa. Pitäisi olla erittäin tiheä verkosto ja erittäin tiivis yhteistyö. Se on järkevä toimi, joka... Ö, pystyy taistelemaan massamaahanmuuttoa vastaan Euroopassa ja sen epäsuotuisia seurauksia vastaan. Yhteyshenkilöiden täytyisi mahdollisimman pikaisesti ja epäbyrokraattisesti pystyä saamaan tietoja Frontexin ja kansallisten viranomaisten tietoon. Maahanmuuttokysymyksessä täytyisi yleisemmälläkin tasolla kaikkien toimijoiden tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Mielestäni Frontexin toimivaltuuksia pitää vahvistaa suhteessa jäsenvaltioihin, jotta päästään tehokkaampaan työhön ulkorajoilla eritoten. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten tulee Catch the Eye, puhujalistan ulkopuoliset puhujat. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Grazie, signora Presidente. Eh, pala al... Kiitoksia, puhemies. Itse olen ollut esittelen Frontex-asetuksessa ja voin vain todeta olevani erittäin tyytyväinen siihen tapaan, jolla tätä asiaa viety eteenpäin. Se auttaa meitä pyrkimyksissämme vahvistaa Frontexia. Minun lähestymistapani Frontexissa ja sen toimivallan osalta on tullut esille tässä kuussa ja tässä kuussa muuten menee myös määräaika umpeen. Siksi minä toivon, että tammi-helmikuussa Libe-valiokunta pystyy hyväksymään tarkistukset myös Frontex-mietinnössä. Näin voimme saattaa asian päätökseen valiokunnan osalta. Minä toivon, että voimme jatkaa prosessia niin, että tämä saadaan päätös mahdollisimman nopeasti. Muuten kuitenkin että meillä on myös tällaisia yhteyshenkilöitä ja niiden verkisto auttaa tietyn vaihtoa. Kiitoksia, rouva puheen. Herra Rossi, olkaa. Herra Rossi, Kiitos puhemies. Tämä mietintö voi saada tukemaan, mutta sitä on kuitenkin liikaa muutettu tarkistusten myötä. Siksi ne ovat hyödyttä meidän mielestämme. Siellä on korvattu sanoja muun muassa laitoon korvattu epäsäännönmukaisella tai säännönvastaisella. Siinä ollaan, tavallaan pelätään asioita. Siinä siinä on hyvä, että halutaan verkosto luoda. Se olisi parempi, että se olisi konsulivirastojen yhteydessä. Ne voisivat myös kertoa laittomasta maahanmuutosta ja se voidaan laittomat myös palauttaa kotimaihinsa. Näin voidaan saada myös tietoja, jotka liittyvät maahanmuutto virtoihin Lähetystöt voivat vaihtaa tietoa suoralta kansainväliset järjestöt niin, että voidaan torjua tätä ilmiötä. Tässä on ihmishenkiä menetetty jo liikaa. E, ihmiskauppaa täytyy torjua, se on haasteistamme, johon tota emme saa unohtaa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Obama ja olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Jäsenmaat maat tarvitsevat yhteyshenkilöitä voidakseen taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Yhteistyö näiden viranomaisten ja Frontexin välillä on äärimmäisen tärkeää. Me tarvitsemme järkevää tietojen vaihtoa, hyvien käytänteiden vaihtoa ja kaksoisrakenteiden välttävistä. Tällaiset synergiaefektit aiheuttavat, saavat aikaan tehokkaamman rajavalvonnan tässä painopiste yhteistyössä pitäisi olla johdonmukainen paineen lisääminen. Oli, puhuttiinpa sitten Itä-Euroopasta tai Afrikasta. Tällaisten laittomat maahanmuutot, maahanmuuttajat pitäisi palauttaa tai käännyttää takaisin. Joskus ö, tässä, tässä on erittäin akuutti tarve neuvotella. Frontexia on vahvistettava ja jäsenmaiden myös täytyy noudattaa EUn asettamia velvoitteita. Kiitoksia. Sitten Segedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Kiitokset puhemies. Hyvät naiset ja herrat, ehdotus on hyvin selkeä. Emme voi hyväksyä sitä, että helpottaisimme maahanmuuttoa ja näin ollen ongelma vain vaikeutuisi. Yhteyshenkilöt ovat vahvistaneet nyt näitä säädöksiä turvapaikanhakijoiden ja laillisten maahanmuuttajien näkökulmasta. On täysin käsittämätöntä, että tämä laiton sana liitetään nyt, tai se vaihdetaan tähän sääntöjen vastaiseen tekst- termiin. Se ikään kuin tarkoittaisi sitä, että tässä olisi kyse vain nyt jostain nimen muuttamisesta Valitettavasti minusta tuntuu siltä, että tämä teksti on karikatyyri, pelkästään parlamentin karikatyyri, joka pyrkii näin välttämään ongelman. Brons. Kiitoksia. Sitten herra Bronsok. Thank you. Uh, the amendments, kiitoksia, Tarkistukset asetukseen helpottavat tiedonvaihtoa lainaten, jotta voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa. En halua hallita maahanmuuttoa, minä haluan estää sen. Se perustuu väärään käsitykseen kulttuurien tuotteista ja siihen, että eurooppalainen kulttuuri muuttuisi euro ei-eurooppalaiseksi, jos ajatellaan ensimmäistä sukupuolta toista. Ihmiset ovat eri kulttuurien tuloksia, erilaiset kulttuurit ovat erilaisten ihmisten tulosta se, että kolmannen maailman väki tulee Eurooppaan, niin kolmas maailmakin tulee sitä myöden Euroopan, ei tilapäisesti vaan pysyvästi, ja näin on tehty jo kuusi vuosikymmentä. Letzte Rednerin ist nun Frau Morvai, bitte schön. Sitten Rova Morvai. Selőtársaim, itt lenne az ideje annak, hogy a bevándorlás... Kiitos puhemies Minun käsittääkseni olisi syytä pyrkiä löytämään ratkaisu ja riittävät välineet tähän ongelmaan ja ehdottaisin, että jokaisella olisi oikeassa valtiossaan oikeus oleskella ja löytää selkeät taloudelliset ja sosiaaliset eh, ehdot suhteessa eurooppalaisiin kansalaisiin. Usein eurooppalaisiakin omissa valtioissaan pidetään toisen luokan kansalaisina tällaista tilannetta ei saisi kehittää, edistää. Ja tämä erityy erityisesti terveyspuoleen. Ajatellaan esimerkiksi unkarilaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joiden on pakko taloudellisista syistä tehdä työtä unionin sisällä muissa valtioissa, koska meille otetaan muita muualta ulkopuolelta tekemään työtä samoja, samoja töitä. Ja tällaiset ongelmat vain jatkuvat entisestään, eli lääkärien ja sairaanhoitajien ongelmat pitäisi ratkaista. E Kiitoksia. Ja nyt palaamme sitten komission. Komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Very much. Um... Kiitoksia kovasti. Vaikkakin keskusteluista osoittanut ymmärsi kuitenkin Diafmeera, että saitte vahvaa tukea esityksillenne. Onnittelisinkin teitä tästä. Tämä osoittaa, että olette tehneet hyvää työtä. Haluaisin vielä toistaa iloni siitä, että ihmisoikeusnäkökohta on huomioitu myös tarkistusten ansiosta valiokunnassa. Se osoittaa, että kaikki tähdelliset näkökohdat, varsinkin ihmisoikeudet, tulevat huomioiduksi, kun tarkastelemme alkuperämaata esimerkiksi ja kun raportoidaan muun muassa säännönvastaisesta maahanmuutosta joillain alueella tai jossain maassa tiedämme, että tässä on selvä yhteys olemassa, kun ajan ihmisoikeustilannetta ja maahanmuuttajien määrää tai turvapaikkahakijoiden määrää. Turvapaikkavirasto myös kerää tämän tyyppistä tietoa alkuperämaista ja myös kautokulkumaista. Ja yhteishenkilöiden tarkoitus on olla yhteydessä isäntämaihin, että voidaan estää ja torjua säännönvastaista maahanmuuttoa. Meidän täytyy kunnioittaa kuitenkin ihmisoikeustilannetta isäntämaassa. He eivät välttämättä voi sitä tehdä, koska se ei kuulu heidän toimivaltaansa, mutta se on kuitenkin tärkeällä sijalla. Esitysten myötä olemme parantaneet tekstiä ja mielenkiinnolla odotan äänestystänne huomenna. Kiitos teille kaikille hyvästä työstä. Dank. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Kiitoksia rouva komission jäsen. Sitten tulemme esittelijään. Edustaja Dias de Mera, saatte vielä kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies ja oikein paljon kiitoksia rakas komission jäsen noista sanoista ja myös sitoutumisesta. Sanon jälleen kerran, että maahanmuutto on tärkeä osa teidän salkkuanne. Tänään olemme kuulleet 18 puheenvuoroa ja enemmistöryhmät ovat tukeneet tätä mietintöä. Niinpä voin tässä toistaa hyvin liikuttuneena oman kiitollisuuteni tästä aktiivisesta osallistumisesta, joka on rikastuttanut ja muuttanut tämän mietinnön keskeisiä aspekteja, jotka siihen on nyt saatu mukaan. Haluan ennen kaikkea viitata ihmisoikeuslukuun, eh, turvapaikka tukevien toimistoon ja YK eh, pakolais eh, sihteeristön toimintaan. Tämä on tietysti hyvin laaja aihealue ja siksi ei ole mitenkään välttämätöntä, että kaikki ovat samaa mieltä. Siksi onkin erityisen merkityksellisiä ne ponnistukset, joita me kaikki olemme tehneet saadaksemme aikaan hyvinkin suurta, suuren enemmistön kantaman konsensuksen. Rakkaat kollegat, tällainen keski kristillisdemokraattisesta ja oikeistokeskustalaisesta näkökulmasta haluan nyt suosia ja kannattaa sääntöjen vastainen maahanmuutto termiä eettisistä, semanttisista ja juridisista syistä ja näistä syistä vastustan myös ilmaisua laiton maahanmuutto. Kiitän kollegoja heidän tuestaan ja puheenvuoroistaan, vaikka ne olisivatkin ilmaisseet erimielisyyttä kanssani. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Eli päätämme tämän mietinnön käsittelyn. Tähän siitä äänestetään huomenissa. Hyvät kollegat, seuraavaksi esityslistalla on rouva